tulevat kuljettajat, he olisivat itse asiassa etusijalla, jos liikaa rajoitamme omien työntekijöiden työolosuhteita. Puheenjohtaja pyytää puheen, puhuja päättämään puheensa. Olen sitä mieltä, että nämä säännökset ovat liian kalliita. Kiitokset. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. Arvoisat kollegat, seuraavana esityslistan kohtana on Rova Zomerin mietintö, joka koskee elintarvikkeita koskevien tietojen antamista kuluttajille. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä Rova Zomaa. Odotetaan hetken verran vielä, että täällä on teille vähän rauhallisempi tilanne. Ensimmäisenä siis esittelijä Rouva Zoma, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Dank, Frau Präsidentin. Kiitokset Rova puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin käyttää nämä neljä minuuttia tässä alussa meille, minulle kuuluvista kuudesta minuutista, koska tämä aineisto on niin laaja, ettei tästä muutoin voi riittämiin todeta. Kuluttajilla on oikeus tietää, mitä heidän elintarvikkeissaan on, ja vasta tiedot koostumuksesta ja ravintoarvosta mahdollistavat ähm, harkitun ostopäätöksen. On kyllä olemassa paljon asetuksia ja direktiivejä, jotka koskevat elintarvikkeiden merkintää, mutta kattavaa merkintävelvoitetta ei toistaiseksi ole olemassa. Valmistajien ja kauppiaiden kannalta olemassa olevien lakien moninaisuus, olipa kyse EU-lainsäädännöstä tai kansallisesta jäsenvaltiolainsäädännöstä, tämä kaikki ei enää mitenkään ole heidän kannaltaan hahmotettavissa. Oikeusvarmuus puuttuu, on kilpailun esteitä koko meidän yhteisillä sisämarkkinoillamme. Kaikki nämä esteet ja haitat on määrä saada poistettua tällä esitetyllä asetuksella EUn laajuisella sellaisella. Tarkoituksena on parempi tiedotus kuluttajille, parempi oikeusvarmuus, yhdenmukaistaminen, byrokratian purkaminen. Komission ehdotus ei kuitenkaan täytä näitä odotuksia, sillä se perustuu otaksumiin, oletuksiin, kuluttajien odotuksista ja tarpeista. Siinä on epärealistisia merkintämääräyksiä, kuten tämä kolmen millimetrin kirjasin korkeus, joka ei millään tapaa takaa luettavuutta, se suosi suuria elintarvikekonserneja ja hylkii pk-yrityksiä, jotka ovat kuitenkin 80 prosenttia elintarvikealasta. Näin se on myös Small Business Actin vastainen. Ja tässä on kuitenkin 27 kansallista lisäjärjestelmää, jotka ollaan sallimassa. Siksi tarvitaan komission tekstin voimakasta muokkaamista. Siihen me olemme pyrkineet. Tekstin on oltava luettavaa, mutta tekstin koko on vain yksi monista tekijöistä. Me haluamme myös äh, määräyksiä kontrastista, kirjasin tyypistä ja niin edelleen. Me tarvitsemme selkeät määräykset luettavuudesta. Näiden tietojen pitää olla myös vertailtavissa. Siksi me tarvitsemme aina viittauksen 100 grammaan, 100 millilitraan, eikä vain äh, valinnaisesti per annokseen, vaikka ravintoarvon kohdalla. Esimerkiksi näin, jogurtista voi heti yhdellä silmäyksellä nähdä, mikä sen ravintoarvo on. Näiden merkintöjen kriteerien on oltava ymmärrettäviä. On vihdoinkin päästävä eroon kilojoulesta, jota kukaan ei oikein hahmota. Haluamme keskittyä kilokaloreihin. Se kuluttajia kiinnostaa, sen he ymmärtävät. Ja nämä annoskoot on saatava todellisuutta vastaaviksi kuluttajille realistisiksi ja toteutettaviksi ja mahdollisimman yhdenmukaisiksi koko Euroopan unionissa. Nämä tiedot eivät saa myöskään johtaa harhaan tuotteiden alkuperää tai todellista luontoa koskevat eh, tiedot, tällaiset jäljitelmäelintarvikkeet, kuten juustojäljitelmät ja vastaavat, pitää merkitä selkeästi jo paketin etupuolelle. Kuluttajan on tiedettävä, mitä hän oikein ostaa. Viime kädessä Kuluttaja ei kuitenkaan lue enää yhtään mitään, jos pakkauksen etupuoli on liian täynnä tietoa. Siksi ehdotan pelkästään tätä kilokalorimerkintää 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti. Se kiinnostaa, se luetaan, se on realistista. Ja aivan oikein on myös tuo elintarvike, eh, tuon ravintoarvoprofiilin poistaminen. Nämä tiedot ovat tarpeettomia, koska tämän uuden asetuksen myötä nämä merkitään joka tapauksessa pelkillä profiileilla ei oteta huomioon eh, perusravintoaineita. Liialliset suola- ja muut merkinnät eivät ole tieteen tukemia, koko tavoitteena on pelkästään saada näiden terveysväittämien todenmukaisuus esille ja siihen ei tarvita tällaista yksittäisen elintarvikkeen jaottelua hyviin tai huonoihin, sillä oleellista on vain kokonaisravinto ja elämäntapa ja siksi pitääkin kysyä, miksi juuri suuret elintarvikekonsernit lobbaavat niin paljon eh, tämän ravintoarvoprofiilin puolesta kuin tällä hetkellä tapahtuu. Tätä meidän pitää itseltämme kysyä. Sitten tämä liikennevalomalli on yhtä puutteellinen kuin tuo profiili. Siinä jaoteltaisiin pelkästään hyvin ja huonoihin. väriin. kynnysarvot ovat aivan äh, mielivaltaiset ja näiden kategorioiden väliset erot liian suuret. Peruselintarvikkeita ei oteta riittäviin huomioon ähm, ja otettaisiin myös äh, liian myönteisellä tavalla huomioon äh, elintarvikejäljitelmät ja keinotekoiset ähm, makeutusaineet, suolat ja vastaavat. Eihän tämä voi olla kuluttajan edun mukaan mukaista. GDI-malli, tämä teollisuuden ehdottama malli on äärimmäisen puutteellinen. Siinä on aivan liikaa erilaisia lukuja. Se on harhaanjohtava, koska se ottaa esille vain 40-vuotiaan naisen keskimääräisen tarpeen, eikä millään lailla puutu esimerkiksi sokerin kulutukseen. PK-yritysten on vaikea panna se täytäntöön. Se olisi kilpailuetu suurille yrityksille. Siksi GDI-merkinnästä ei saa tulla velvoittava. Ja meidän on suojeltava pieniä käsityöläisyrityksiä. Ne takaavat alueelliset e, erikoisuudet ja tämän elintarvikkeiden monimuotoisuuden Euroopan unionissa, josta me niin pidämme. Siksi me emme saa e, ottaa kantaa, joka on kielteinen näitä käsityötuotteita kohtaan. Tämä pitää ottaa huomioon päätöksessämme esipakkaamattomista tuotteista. Ja vielä pari sanaa tuosta alkuperämerkinnästä. Kysymys kuuluu, haluaako kuluttaja todella tietää, mistä kaikki hänen elintarvikkeensa lähtöaineet ovat peräisin vai eikö kyseessä ole ennemminkin protektionistinen ajatus? Haluaisin ensinnäkin tietää, onko tämä edes toteutettavissa ja vaanikin siksi vaikutusarvion tekemistä. Lopuksi voitaneen vielä todeta, että elintarvikemerkinnät eivät missään tapauksessa voi olla oppikirja, joka kertoo, kuinka saa oikeaa hyvää ravintoa. Me tarvitsemme tiedotuskampanjaa Romanioi, voitteko päättää puheenvuoron? Me tarvitsemme tiedotusta hyvästä elämäntavasta jäsenvaltioissa. Ja lopuksi vielä, ei lainsäätäjän tehtävä ole kasvattaa ja kouluttaa itsenäistä kuluttajaa. Voidaan tarjota apua, mutta tätä itse valistustehtävää ei voida kuluttajalta itseltään ottaa. Ja Hyvä sydämelliset kiitokset, puheaikanne on päättänyt. Ja nyt puheenvuoro on komissiolla. Olkaa hyvä komission jäsen Dali. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puhemies, hyvät edustajat. Kuten olen aikaisemmin sanonut, me haluamme varmistaa sen, että kuluttajat tietävät, mitä he ostavat ja mitä he syövät. Näin on helpompi tehdä ravintopäätöksiä itselleen ja perhettä varten, huomioon ottaen omat tarpeet, toivomukset ja tavoitteet. Kuluttajilla, kansalaisilla on oikeus saada oikeaa tietoa ja pyytäisin teitä huomioimaan tämän koko keskustelun ajan. Ennen kuin menen ehdotuksen substanssiin, haluaisin kiittää esittelijä Sommeria ja myös varjoesittelijöitä. Yleisesti ottaen voin yhtyä esittelijän ajatuksiin, mutta kuitenkaan kaikkiin. Haluaisin myös mainita muiden valikuntien IMKON ja AGRIN panokset. Ja nyt lyhyesti mainitsisin tärkeimmät ajatukset tässä ehdotuksessa. Ensinnäkin pakollinen alkuperämerkintä. Ajatus on hyvin tärkeä, sitä on tutkittava tarkkaan. Pyydetään usein, että annettaisiin tällaisia pakollisia tietoja joidenkin elintarvikkeiden osalta. Komissio voisi osittain hyväksyä tämän tarkistukseen, joka koskee alkuperää. Kyseessä ovat peruselintarvikkeet, joita ei ole jalostettu kovasti, joita pidetään yhtenä ainoana ainesosana. Tämä voisi olla yksi pragmaattinen lähestymistapa, mutta koska tämä asia on hyvin monimutkainen, niin kaikki pakolliset merkinnät otettaisiin käyttöön vain vaikutusarvioinnin pohjalta kuluttajilla on usein valituksia ja me haluamme tehdä selväksi, että kuluttajat asetetaan keskustelussa etusijalle ja siksi toivomme, että te voitte puoltaa tätä pientä mahdollista kirjasin kokoa. On saatava aikaiseksi mitattava kriteeriä täytäntöönpanon osalta. Voin yhtyä tähän teidän huoleenne näiden elintarvikkeiden osalta, jotka ovat kopioita muista ja on hyvä, jos lähdetään tällaiset kieltämään, mutta se, että otettaisiin mukaan tämä määritelmä, se voisi aiheuttaa kyllä juridisia ongelmia ja siksi meidän on käytettävä sellaisia nimityksiä, jotka antavat selvää tietoa kuluttajille. On hyvä, että yleisesti tuetaan myös etupuolimerkintöjä ja vapaaehtoista valvontaa. Meidän pitää saada tämä koskemaan myös pakkaamattomia tuotteita ja tuotteita, joita nautitaan silloin, kun syödä muualla kuin kotona. Siksi en haluaisi tukea tätä ehdotusta. Tältä osin kuitenkin esipakkaamattomien tuotteiden osalta voitaisiin muuttaa tekstiä niin, että ainoastaan allergeenitiedot pitäisi mainita ja jäsenvaltiossa voitaisiin päättää lisää vaatimuksista. Jos sitten mennään nano ainesosiin ja pakollisiin merkintöihin niiden osalta periaatteessa voin tarkastuksen hyväksyä, vaikka tarvitaan hyvä määritelmä tähän, mitä tulee sitten ravintoprofiileihin. Minä haluan sanoa, että en voi hyväksyä ehdotusta, että muutettaisiin tai poistettaisiin artikla 4 tällä tavoin, sillä tämä kyllä vaikeuttaisi nykyisen elintarvikeväittämää säännöksen soiltamista. Tiedämme, että monet väittämät eivät ole oikeanlaisia, vaan harhaanjohtavia siksi, että ei näitä täyttä kuvaa siitä, minkälaista ruoasta on kyse. Mainitaan vain positiiviset aspektit. On myös muistettava, että väittämiä tehdään ainoastaan tuottajan toimesta, jotta voitaisiin myydä lisää tätä tuotetta. Emme me halua pakottaa ravintoprofiilia kenellekään. Me korostamme niiden tärkeyttä silloin, kun halutaan käyttää terveysväittämiä, jotta kuluttajat voivat saada hyvää tietoa. Ravintoprofiilien luominen ei mitenkään rajoita elintarvikkeiden tuotantoa. Elintarviketuottajat voivat jatkossakin tuottaa ihan miten haluavat, mutta ei ole reilua kuluttajille kansalaisille antaa käyttää harhanjohtavia väittämiä. Mielestäni pitää antaa kuluttajille selvää ja suoraa tietoa siitä tuotteesta, jota he kuluttavat. Ei saa unohtaa, että väittämä asetus hyväksyttiin sen jälkeen, kun oli käyty toimielimissä hyvin pitkät keskustelut ja perusajatukset siinä ovat vielä paikallaan. Tämän sanottoni kuitenkin tarkastelen ravintoprofiiliehdotusta avoimesti ja voin nämä jotkut poikkeukset huomioida, sillä ne liittyvät sellaisiin tuotteisiin, joilla on tärkeä rooli ravitsemuksessa. Tässä mielessä pyydän, että annatte tukenne komission ponnistelulle, jotta voidaan suojata kuluttajia ja edistää innovaatiota elintarvikealalla. Kiitos puhemies Kiitos alan edustajat. Nyt odotan mielenkiinnolla hyvää keskustelua. Haluan kuulla teidänkin kantanne. Kiitos. Dank. Eh- Sydämelliset kiitokset ja ensin puheenvuoro. IMKO-valiokunnan Schaldemose, yksi minuutti, olkaa hyvä. Intermarket ja og Forbrugerbeskyttelsesudvalget har lavet en udtalelse. Kiitoksia puhemies. IMKO-valiokunta on laatinut lausunnon Sommerin mietinnöstä valiokunnassa oli tärkeää taata se, että kuluttajalla on käytössään kaikki välineet tehdäkseen tietoisen terveen mm, valinnan elintarvikkeiden osalta. Valiokunnassa olemme yhtä mieltä siitä, että voimme hyväksyä tämän mietinnön. Tiedämme, että kuluttajien on saatava selkeitä tietoja käyttöönsä. Olemme myös yhtä mieltä siitä, että sääntöjen avulla sisämarkkinoiden olisi toimittava mahdollisimman hyvin. Olemme siis perusperiaatteesta yhtä mieltä. Mitä sitten tulee käytännön täytäntöönpanoon, niin IMKon valiokunnassa olemme samaa mieltä kuin yli ympäristövaliokunnassa pyydämme esittää esittelijää muistut, muistamaan, että kyseessä on lähinnä väline kuluttajien käyttöön eikä väline elintarviketeollisuudelle. Kiitoksia ja maatalous- ja maaseudun kehittämisvaliokunnan Tarabella minuutti. Puhemies, hyvä esittelijä kollegat, olen aika vihainen kun puhun täällä teille, koska aion keskittyä tarkistuksen 101. Se koskee alkuperäpaikkaa ja lähtöpaikkaa Oma ryhmäni on tehnyt pyynnön kohtaan kohdalta äänestyksestä, koska nämä ovat kaksi eri asiaa. Alkuperäpaikka on paikka, jossa elintarviketta on viimeisen kerran käsitelty. Lähtöpaikka taas on paikka, josta esimerkiksi vihannekset ovat peräisin parlamentin yksiköt kieltäytyivät tästä kohdalta äänestyspyynnöstä, eivätkä ole kuitenkaan pystyneet osoittamaan minulle työjärjestyksen artiklaa, jonka perusteella tämä tarkistus on hylätty. Minulle on myös sanottu, että näin on tehty tavan mukaan Minun mielestäni tämä on täysin mielivaltainen päätös. Se tulee tietenkin vaikuttamaan päätöksen sisältöön ja pyydän puhemiestä eh, eh, torjumaan tällaisen mielivaltaisuuden 24 tunnin aikana yksiköiden olisi hyväksyttävä tämä täysin perusteltu pyyntö. Sydämelliset kiitokset ja nyt eri ryhmien nimissä puhuvat. Ensimmäisenä heistä herra Liise, Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimissä puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia rouva puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin esittää sydämelliset kiitokseni rouva Zomerille hänen tekemästään äh, kovasta innostuneesta työstä. Hän on altistunut osin epäasialliselle kritiikille. Tätä hän ei ole millään tavalla ansainnut. Se osoittaa kuitenkin, että monissa kysymyksissä äh, meillä on ehkä erimielisyyttä, mutta monissa olemme samoilla linjoilla. Me haluamme esimerkiksi yhtenäiset merkinnät elintarvikejäljitelmille juustolle, joka on tehtykin jostakin aivan muusta kuin oikea juusto. Me haluamme yhdessä sitovat ravintoarvomerkinnät, niitä ei toistaiseksi ole olemassa. Me haluamme niitä kaikki. Me haluamme yhdessä toimia niin, että saadaan aikaiseksi yksiköt, joita kuluttaja ymmärtää. Ja kerronpa tästä pienen vitsin, joka kiertelee Saksassa ja ehkä muut muutamissa muissakin maissa. Miten kutsutaan niitä eläimiä, jotka syövät vaatteita kaapeissa? Niitä sanotaan kaloreiksi. Eli kilojouleiksi niitä ei missään nimessä voisi kutsua. Tästä on olemassa siis laajalti yksimielisyyttäkin. Esimerkiksi näistä ravintoarvomerkinnöistä. Meidän ryhmämme haluaa, että peruselintarvikkeet vähintäänkin voidaan jättää tämän ulkopuolelle. Koko keskustelussa on ollut paljon harmia suolasta, leivässä ja ranskalaisessa juustossa ja vastaavista. Kiitän komission jäsen Dalia ja esittelijää siitä, että tässä on yritetty saada aikaan selvennystä, mutta ei ole olemassa mitään yhteistä päätöstä ja me tarvitsemme tarvitsemiseen niin vihdoinkin. Pyydän tukea kansanpuolueen ryhmän tarkistukselle. Päättäkää puheenvuoronne, olkaa hyvä. Kiitoksia ja nyt seuraavana äm, sosialistien ja demokraattien ryhmän Wilmot, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thanks very much, President. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, tämä ehdotus on ollut hyvin kiistanalainen ja se on hyvin monimutkainen ja minä olen varjoesittelijä omassa ryhmässäni ja olen lähtenyt liikkeelle siitä, mitä tietoja kuluttajat haluavat, kun ostetaan ruokaa perheelle ja miten voidaan parhaiten antaa nämä tiedot. Meidän mantereellamme on valtavasti liika lihavuutta. Me syömme liikaa rasvaa, sokeria ja suolaa. Et sen takia tulee lisää sokeritautia, eh, verenkiertojen sairauksia ja syöpää. Ja on tärkeää antaa tietoa kuluttajille, jotta he voivat tietää, minkälainen ravintarvo elintarvikkeella on. Tämä ei ole vastaus kaikkeen, mutta näin pystytään kuitenkin parhaiten vertailemaan ja löytämään terveellisiin vaihtoehto. Näin pystytään valvomaan sitä, mitä itse syö. Minä ehdotan, että käytetään värikoodeja. Ei lähdetä koko tuotetta eh, näin määrittelemään, mutta annetaan kuluttajille tietoa siitä, onko tietyssä tuotteessa vähän keskimäärin keskimääräinen määrä tai suuri määrä rasvaa tai suolaa esimerkiksi. Tämä koskisi kaikkia valmiiksi tehtyjä tuotteita, kuten ammiesmurroja ja niin poispäin, jotka on valmistettu teollisesti usein. Niissä on hyvin vähän ravintoaineita ja kuluttajat eivät aina tiedä tästä haluaisin korostaa, että tämä ei koske saksalaista leipää, ei voita, eikä juustoa, eikä ominamehua edes alkoholia. Olen lähettänyt sähköpostia kaikille mepeille ja antanut lisätietoa tästä. Eli ennen kuin teette päätöksen, lukekaapa se, joten tiedätte tarkkaan, mitä täällä ehdotetaan sen sijaan, että kuuntelisitte, miten teollisuus lobbaa tai minkälaisia argumentteja jotkut täällä talossa esittävät. Olisi hyvä, jos voitaisiin tukea pakollista alkuperämaa merkintää. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia lautasella olevan ruoan alkuperästä eh, ja haluavat selvät merkinnät. Tämä ei ole tietysti ainoa mahdollista, mutta silloin kun on yksittäistä tuotteista kyse, pitäisi pystyä kertomaan, mistä ne ovat maataloudellisesti peräisin. Tämä koskee jo nautaa ja tuoreita vihanneksia ja hedelmiä. Tämä on tietysti hankalampaa jalostettujen tuotteiden osalta ja siksi sitä estetään ainoastaan lihan, eh, siipikarjan, lihan ja kalan osalta. Täällä puhutaan paljon kuluttajien valinnanvarasta ja ennaltaehkäystä kansanterveydessä. Nyt voimme tehdä selväksi, että olemme tosissamme, kollegat. Teot ovat tärkeämpää kuin sanat. Tukekaa ehdotukseni. Next. Sydämelliset kiitokset ja seuraava puhuja. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä, äh, Gerbrandi. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Äh, äh, Puhemies, kiitokset. Haluan kiittää komission jäsentä hänen selvennyksestään koko keskustelun aluksi. Haluan kiittää myös rouva Sommeria hänen työstään esittelijänä. Minulla on nyt jo lähes vuoden tässä parlamentissa oltuani sellainen käsitys, että me kuvittelemme, että saamme yksinkertaisella lainsäädännöllä muutettua miljoonien eurooppalaisten toimintaa noin vain. Ja vähän sama suhtautuminen näkyy minusta tässä asetuksessa. On kuitenkin ymmärrettävä, että mikään ei ole niin hankalaa kuin ihmisten eh, tottumusten muuttaminen, varsinkin kun on kyse miljoonista ihmisistä. Oikeastaan tämä etiketöintivaikutus jää hyvin rajalliseksi. Se ei tarkoita sitä, etteikö tämä olisi millään lailla merkittävää lainsäädäntöä. En missään nimessä sitä tarkoita. Täytyy kuitenkin olla realistinen tämän välineen voimasta. On ymmärrettävä se, että kuluttajilla on oikeus saada tietoa ja se, mikä on tämän keskustelun lopputuloksena, Toivottavasti se antaa kuluttajille enemmän tietoa toisen käsittelyn päätökseksi. Pitkällä aikavälillä minusta tuntuu, että meidän on investointava ennemminkin äh, valistuksen, opetettava ihmisille alusta alkaen terve elämäntapa. Toinen kohta, jonka haluan ottaa esille, on se, että tässä parlamentin keskustelussa puhutaan direktiivin perustavanlaatuisista tarkoitteista. Onko päämääränämme pakottaa ihmiset tekemään terve valinta ruoan kohdalla vai tarjota ihmisille mahdollisuus itse päättää, mitä ruokaa he valitsevat? Me liberaalit uskomme siihen, että ihmisille on annettava tiedot ja että ihmisillä on voima äh, itse tehdä päätöksiä. Lopuksi vielä, puhemies, meidän on saatava aikaan tasapaino sen suhteen, miten paljon tietoa kansalaisille tarjotaan. Liikaa ei toimi koskaan, ei myöskään liian vähän. Tässä mielessä olemme ihan hyvällä tiellä. Lopuksi vielä, puhemies, luottakaamme siihen, että ihmiset, jotka kykenevät meitä äänestämään, ovat myös riittävän fiksuja voidakseen liikkeissä valita oikean tuotteen, kun saavat riittävät tiedot. Kiitoksia ja nyt vihreiden ja ALE-ryhmän Karl Schlüter. Kaksi minuuttia, olkaa. Kiitoksia puhemies. Kulut kuluttajien valta perustuu siihen, että kuluttajat saavat tietoa. Jos emme pakota yrityksiä antamaan korrekteja tietoja, eivät kuluttajat niitä saa ja silloin romahtavat koko sisämarkkinat. Me emme voi noin vain etukäteen päättää, mikä tieto on tärkeää millekin kuluttajille. Kuluttajilla on erilaisia vaatimuksia ja meidän on pyrittävä tyydyttämään mahdollisimman monia noista vaatimuksista. Yksi näistä seikoista, kun teollisuuden etua ajetaan, on se, että ei haluta näitä tietoja kolorimääristä pelkästä suolasta tai rasvasta. Miksei voisi saada värimerkintää näille? Miksei voitaisi varoittaa, että kun kuluttajat ostavat energiaa nielevän jääkaapin tai auton, niin yhtä lailla varoitamme. Miksei elintarvikkeiden kohdalla? Miksei me voi toteuttaa tätä tässä ja nyt? ei tämän äh, koko maapallon ja eläinten äh, hyvinvointi voi odottaa sitä, että päätetään esimerkiksi, koska kuljetusajoista vihdoinkin voidaan sopia. Entä alkoholi? Jatkuvasti alkoholiteollisuus haluaa, että sitä kohdellaan kuten normaalia elintarviketeollisuuden yritystä. Ja sitten kun säädellään elintarviketeollisuutta, niin ei halutakaan enää olla sovellusalassa mukana. Kyllähän kuluttajien pitää saada tietää, että alkoholi on erittäin kaloripitoista alkoholissa voi olla kaksi kertaa niin paljon kaloreita kuin vastaavassa määrässä virvoitusjuomia se, mitä me teemme, on se, että nyt estetään yritysten eh, mahdollisuuksia kuvata eh, tuotteita hyödylliseksi. Eh, me asetamme puitteet. Minä olen täysin samaa mieltä komission kanssa tästä asiasta. Ja sitten vielä pari kysymystä aivan lopuksi. Luonnollisesti me sanoimme ei trombiinille. Markkinoilla on olemassa muitakin vastaavia tuotteita. Minä olen tehnyt esimerkiksi tarkistuksen, jossa tätä kuvataan oikealla tavalla. Toivottavasti se saa tukea. Me näemme markkinoilla sellaisia tuotteita, joita kutsutaan lihaksi, mutta jotka sisältävät erilaisia sidosaineita vaikka kuinka paljon. On olemassa myös muita maataloustuotteita, voidaan merkitä niitä on esimerkiksi kananmunissa mahdollista nähdä, missä olosuhteissa kanoja on kasvatettu. Tämähän on kaikki edistysaskelta. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset ja nyt ECR-ryhmän Stevenson puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Yksi kiistanalaisimmista asioista tässä keskustelusta keskustelussa on ollut alkuperä, maa, merkintä. Minusta kuluttajilla pitää olla oikeus tietää, mistä maasta elintarvike on kotoisin, erityisesti jos kyse on lihasta, onko se tuotettu niin, että eläintä ei ole kuljetettu pitkiä matkoja ja eläinten hyvinvointi on huomioitu. Mutta jalostettujen elintarvikkeiden merkinnät on hyvin monimutkaisia siksi, että aine lapset valitaan sen mukaan, mitä on tarjolla ja päivästä päivään voivat vaihdella alkuperämaat jopa tunti tunnilta, jos pitäisi jatkuvasti muuttaa merkintöjä. Tämä olisi hyvin kallista ja tosi lisää pakkausjätettä ja nämä kulut tulisivat sitten kuluttajien maksettaviksi ja siksi se, että pitäisi olla pakolliset säännöt, no tätä pitäisi ensin tutkia vaikutustutkimuksella. On hyvä, että komissio sen dalli on tähän valmis. Täällä puhutaan elintarvikkeiden ainesosista, mutta ei puhuta lopputuotteen alkuperästä. Tämä on hyvin tärkeää esimerkiksi whiskin kaltaisten tuotteiden osalta. Yhä vielä on mahdollista, että huonolaatuinen whisky Intiasta, Japanista tai Kiinasta myydään oikeana tuotteena sillä tavoin, että niissä on kuvia tai nimiä, jotka muistuttavat perinteistä whiskin tuotantomaista EU-ssa. Näin ne lisäävät omaa kilpailun mahdollisuuksiaan ja johdetaan harhaan kuluttajalle. Eli 513 aset tarkistusta puoltakaa. Kiitoksia ja nyt Gue Angel ryhmän Rova Liotard yksi minuutti. Best Parliament. Kiitoksia niin, hyvä parlamentti. Nytkin on kyse siitä, että Eurooppa joko valitsee elintarvikkeet teollisuuden puolen tai kuluttajan puolen. Huomenna te tunnustatte väriä. Jos te tuette selkeää liikennevalojärjestelmää merkinnässä vai luotatteko teollisuuteen? Minusta poliittinen valinta on yksinkertainen. Haluatteko suojella kaupan etuja, silloin tuette elintarviketeollisuuden ajatuksia. Jos haluatte merkinnät, jotka auttavat teitä itseänne valitsemaan joko vähän keskimääräisesti tai paljon sokeria, suolaa ja rasvaa, silloin voitte tukea liikennevalojärjestelmää. 60 prosenttia äänestäjistä on sitä mieltä, että tällainen tarvitaan. 25 prosenttia lapsistamme on liian lihavia ja 25 prosentilla on äh, ongelmia lukemisen kanssa. Miksei voida käyttää tällaista värikoodia, kuten esimerkiksi kotitalouskoneiden kohdalla? Miksi se on siellä normaalia? Miksei sitä voida käyttää ruoan kohdalla? Elintarvikeasiantuntijat, ravitsemusasiantuntijat ja eri järjestöt neuvovat yksinkertaiseen värimerkintäjärjestelmään niin, että elintarvikkeiden äh, etiketit ovat ymmärrettäviä ja valinta on helppoa. Myös minä tuen tätä. Buongiorno kollega kollegi, e grazie. Päivää hyvät kollegat, kiitän äh, Rovan Lietardia ja seuraavana edustaja Skotta, puolitoista minuuttia. <coughs> Gentile presidente, cari colleghi. Puhemies, hyvät kollegat, meidän pitäisi äänestää mietinnästä, joka koskee kuluttajille tiedotusta. Mutta olemmeko kysyneet, mitä kuluttajat haluavat? Nämä äh, kannat, äh, ovatko ne sellaiset, jotka heijastavat kuluttajien pyyntöjä. Komission viimeinen kertomus mm, käsittelee kuluttajien toiveita, lähtöpaikka, koostumus ja muut tekijät muodostuvat keskeiseksi päätöksenteossa. Olemmeko tietoisia siitä, että tämän päivän päätökset koskevat tulevaisuutta? Ei kuluttajien pitäisi määritellä markkinoita. Miksi emme järjestäisi uutta tutkimusta tästä tai pysyisi jatkuvassa yhteydessä kuluttajiin niin, että tietäisimme, mitä he oikein haluavat. Meidän on edustettava heitä parhaamme mukaan, siksi olemme täällä, siksi meidän on pyrittävä ottamaan heidän ta- halunsa huomioon. Jos eh, pakkauksiin otetaan turhia merkintöjä, se ei auta, mutta liian yksinkertaistavat ja väär- väärinkäsityksen johtuvat tiedotkaan eivät auta, kuten liikennevalomerkinnät, ne eivät vastaa heidän vaatimuksiinsa. Meidän ei pidä olla liian holhoavia, vaan selkeitä. Mr. Scotta, I give the floor to Mr. Sheik. Kiitoksia. Seuraavana edustaja tisztelt képviselőtársaim! a jobbik a fogyasztók megfelelő tájékoztatását nagyon fontosnak. hyvät kollegat minun ryhmälleni ja puolueelleni on erittäin tärkeää antaa tietoa kuluttajille ja antaa selvät merkinnät parkkauksissa. On myös tärkeää, että tuottaja tai jalostaja olisi tilanteesta vastuussa. Olisi myös tärkeää ottaa käyttöön järjestelmä, joka perustuu väreihin niin, että voitaisiin erottaa terveemmät elintarvikkeet toisista. Mutta suuret monikansalliset yritykset ovat vastuussa siitä, että ne ovat levittäneet kaikkialle Eurooppaan huonolaatuisia elintarvikkeita. Cora, Tesco, Auchan, Metro, ketjut ovat hukuttaneet markkinat näillä huonolaatuisilla tuotteilla. Mihin tarvitsemme esimerkiksi kiinalaisia tuotteita ja muita vahingollisia tuotteita? Meillä on paikallisia maataloustuottajia, meidän on tuottava tuotantoa ja näin saamme terveellisempiä elintarvikkeita. Kiitoksia seuraavana edustaja Ajuso, puolitoista minuuttia. Signor presidente... Hyvä puhemies, hyvä komission sen hyvät kollegat. Tämä asetus on hyvin tärkeä kuluttajille ja elintarviketeollisuudelle. Siellä on hyvin vaikea saada aikaiseksi sellaiset merkinnät, joissa on kaikki tärkein, mutta ei kuitenkaan liikaa tietoa, että se on liian monimutkaista. Tämä on hieno mietintö ja haluan onnitella siitä. Voin yhtyä näihin perusajatuksiin, jotka liittyvät ravinto ravitsemustietoihin ja sitten näihin profiileihin. Erityisesti ottaen huomioon, että komissio ei ole toiminut sitoumuksen mukaisesti niin, että 2009 loppuun mennessä niin kuin asiaksessa 192406 sanotaan. Olen huolestunut, huolestunut kansallisista säännöistä tätä asiaa koskien, sillä tämä vaikeuttaa harmonisointia, meillä ei pidä olla esteitä yhtenäismarkkinoille, mitä tulee alkuperämaamerkintään. Nykylainsäädännössä sanotaan, että sen pitää kertoa, ja jos sitä ei kerrota, niin tämä voi johtaa harhaan. Ja tämän lisäksi on mahdollista käyttää vapaaehtoisia merkintöjä. Jos mennään tätä pidemmälle, niin tästä voi seurata paljon kuluja ja se voi olla myös hannesti hankalaa yrityksille, eikä se kuitenkaan tuo mitään tärkeää uutta kuluttajille. Mitä tulee sitten eri kielten käyttöön, haluaisin sanoa, että komission ehdotus on nykydirektiivin mukainen, se on toiminut hyvin eikä siinä ollut ongelmia. Ja jos tämä keskustelu aloitetaan uudelleen, tämä voi olla täysin tarpeetonta ja vaikeuttaa vain tuotteiden liikkumista. Kiitos. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi edustajan Mr. President, over 60% of Irish adults are... Puhemies, yli 60 prosenttia irlantilaista aikuisista on ylipainoisia tai liiga lihavia, näin on muuallakin. Tällä säännöksellä voidaan taistella lihavuutta vastaan, mutta myös sokeritautia ja sydäntautia vastaan on selvää, että nämä merkintäasiat ovat hyvin monimutkaisia ja ne on usein vaikea ymmärtää, jos meillä on selkeät liikennevalotapaiset merkinnät, ne ovat helppolukuisia ja moni tuottaja niitä jo vapaaehtoisesti käyttänyt hyvin. Alkoholin tuottajien pitäisi ilmoittaa kaloria- ja sokerimäärä saman tapaan. Minulla ei ole vielä koskaan sanottu mitään hyvää syytä, miksi alkoholi pitäisi sulkea pois puhemies, kaikki tiedämme, että tämä toimiala on kovasti painostanut tässä asiassa ja pyytäisin meppejä nyt vastustamaan näitä painostuksia, pitää edistää terveyttä ja käytettäisiin näitä liikennevalomerkintöjä ja alkoholi myös saisi tukea huomenna. Korin. Kiitoksia seuraavan edustajan Lepage, yksi minuutti. Mon propos sera... Euh, Puheenvuorossani keskityn värikoodeihin. Meillä on sanottu, että tämä on monimutkaista, tämä ei pidä paikkansa, tämä yksinkertaista tilannetta. Sanotaan myös, että tämä on kielto, mutta eihän tähän sisälly mitään kieltoa, vaan tämä on todellisuudessa vain tietoa. Sanotaan, että näin kuluttajista tehdään lapsia, mutta hyvä puhemies, miksi sitten kuluttajajärjestöt nimenomaan pyytävät näitä värikoodeja? Meidän pitäisi unohtaa tällainen teeskentely ja tekopyhyys. Olemme valinneet kansanterveyden kuluttajien suojelun sen sijaan, että tyydyttäisimme lobien pyyntöjä, joiden edut ja intressit ovat vain hyvin lyhyt näköisiä. Valinnan on, on oltava selkeä. Meidän osaltamme, minun osaltani on aivan selvää, että me kannatamme selvää tiedotusta kuluttajille. Sitä pyytävät myös sosiaaliturva- ja terveyssektori Euroopassa

Kiitos ja sitten James Nicholson, yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Ensinnäkin olen tyytyväinen tähän mietintöön ja haluan onnitella esittelijä. Hän on työstänyt tätä jo jonkin aikaa ja osoittautunut luotettavaksi esittelijäksi. Haluan tehdä selväksi, että minä ehdottomasti kannatan alkuperämerkintää, mutta minusta meidän täytyy olla hyvin selviä siinä, mitä alkuperämerkinnällä tarkoitamme. Meidän on varmistettava ensinnäkin, että kuluttajat, ihmiset tietävät, mistä tuotteet tulevat. Meidän on myös tiedettävä, että kuluttajat selkeästi tietävät, miten ruoka, elintarvike on valmistettu joten olen samaa mieltä esittelijän kanssa tästä asiasta. Minusta tässä on nyt se vaara, että mennään liian pitkälle liian pian. Tämä on prosessi, vasta ensimmäinen käsittely. Olkaamme nyt tästä selvillä. Asiaan palataan vielä uudelleen ja uudelleen. Ja minä haluan nähdä, että me etenemme varovasti, mutta koitamme myös saada asian hoidettua kuntoon. En halua, että ylisäätelemme Euroopassa niin, että me itsekään enää tiedä, missä mennään. Tässä on nyt suurena vaarana se, että ylisäätelemme tämän markkinatilanteen. Meidän on hoidettava asia, mutta hoidettava se oikein. Sitä minä kannatan. On käytettävä ensimmäisen ja se seuraavan käsittelyn välinen aika vaikutusarvion tekemiseen. On tarkasteltava, mitkä tämän kustannukset olisivat, mitkä tämän vaikutukset olisivat, koska uskon, että pitkällä aikavälillä sitä me juuri tarvitsemme. Kiitos, edustaja Nicholson. Ja seuraavana edustaja Dian Dots. Uh, President. Kiitos puhemies. Tuskinpa kukaan täällä lähtee sanomaan, että kulut kuluttajat eivät tarvitsisi terveellistä ruokaa tai sellaista, joka on jäljitettävä, eikä kukaan sanoisi, että ei tarvittaisi selkeitä merkintöjä. Pitää kuitenkin varoa sitä, että ei pidä antaa liikaa tietoa jos on liikaa tietoa, se ei ole selvää, eivätkä kuluttajat enää huomaa kaikkein oleellisinta ja huomioit pikemminkin tarpeettomat tiedot. Siksi tarvitaan yksinkertaista ja tärkeää tietoa. Tämä pitää olla peruskriteeri merkinnöissä. Kollegoiden tavoin Puolan alkuperämaa merkintöjä pitää tietää, mistä ruoka on peräisin. Maataloustuotanto ja kalastus tuottaa ruokaa hyvin tiukkojen sääntöjen puitteissa. Kuitenkin 60 prosenttia syömästämme kalasta tuodaan EU-hun, eikä sitä usein kasvateta meidän tiukkojen ympäristösääntömme mukaisesti. Meidän on varmistettava se, että me annamme samanlaiset toimintamahdollisuudet kaikille toimialan tekijöille. Meillä pohjois elintarviketeollisuus on hyvin tärkeää, eikä sille pidä antaa liikaa byrokratia taakkoja. Kiitos. Dear colleague. Kiitos kollega. Ja seuraavana edustaja François Grostet. Yksi minuutti ja 30 sekuntia. Kiitoksia puhemies, hyvät komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin korostaa erityisesti kahta asiaa. Ensinnäkin mitä tulee näihin ravintoprofiileihin, minä pyydän, että ne poistetaisiin, koska niiden ainoa tarkoitus on määritellä, voiko tiettyyn elintarvikkeeseen liittää terveysväittämiä. Me haluamme välttää kuluttajien harhaan johtaminen terveysväittämillä. Ne jotkut, joskus ne laitetaan elintarvikkeisiin, joissa on paljon rasvaa, sokeria tai suolaa. Pyydän siis, että hylkäätte tarkistuksen, jossa puhutaan näistä profiileista, jotka hyväksymme vuonna 2006. Haluaisin kiinnittää huomionne myös tarkistuksen 205 tarkistuksen. Tämä koskee rituaali tarkoituksessa tarkoitettua lihaa. Tämä tarkistus toisi mukaan perusteetonta epäluottamusta tiettyjä kuluttajia vastaan tietyn tyyppistä lihaa ei voida laittaa markkinoille, koska kuluttajat eivät voi sitä uskonnosta sitä syistä kuluttaa. Nämä, tämä liha tulee taurustamosta, ja jos täytetään terveysvaatimukset ja tästä tulisi vaikutuksen markkinoille, se uhkaisi tietyn tyyppistä rituaalista teurastusta ja vaarantaisi lähikasvattajia. Merkinnöissä on tärkeää antaa tietoa kuluttajille, mutta värikoodit tulevat leimaavaan tuotteet, en, enkä usko, että se olisi hyvä ratkaisu. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja sitten edustaja Perejo Rodriguez. Presidente. Kiitos puhemies. Paras tapa osoittaa hyvää tahtoamme on se, että meillä on valtavasti tarkastuksia, joita käsitelty ennen täysistuntoa, mutta tämän lisäksi pitää nyt pyrkiä välttämään siltä, että kuluttaja johdattaisiin harhaan sen sijaan, että hänelle annettaisiin tietoa. Tässä pitää nyt ennalta ehkäistä ongelmia, pitää tehdä selväksi, mitä voi syödä ja kuinka paljon pitää antaa tietoa sokerista, suolasta ja transrasvoista ja kaikista siitä, mikä vaikuttaa kuluttajan terveyteen ja liikalihavuuteen ja niin poispäin, mutta sitten on muita asioita, kuten alkuperämerkintä tai sitten lihan osalta, missä on eläin laiduntanut ja missä se on teurastettu ja niin poispäin. No kyllä tämä ehkä voisi vähän harhauttaa ihmisiä. Meidän pitää nyt tehdä selväksi, haluammeko tällä harmonisoida tietoja, joita annetaan kuluttajille, vai tehdäänkö tässä juuri päinvastoin sen sijaan, että edistettäisiin terveyttä, tämä vain lisäisi sekaannusta. Ja siksi minusta olisi parempi käyttää päivittäistä syötävää määrää. Tämä on tärkeämpi kuin nämä liikennevalomerkit. Tämä on selvempi merkintä kuluttajaa varten. Kiitos. Dola parola l'onorevole Chris Davis. Kiitoksia seuraavana edustaja Davis. Yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Mikä voisi olla yksinkertaisempaa kuin antaa säännöt siitä, että kuluttajille tiedotetaan, mutta erilaiset tulkinnat, erilaiset käytänteet eri maissa ja kilpailevat edut ovat johtaneet asian monimutkaistumiseen. Itse äänestän liikennevalomallin puolesta, alkuperämerkinnän puolesta ja jotta alkoholijuomissa olisi enemmän tietoja, mutta kokemus osoittaa, että tässä on edelleenkin sekannuksen vaara. Alkupuheenvuorossaan komission jäsen viittasi eh, terveysväittämälainsäädäntöön vastauksena esittämääni kysymykseen hän sanoi, että on olemassa 44 000 anomusta terveysväittämien hyväksymiseksi. Euroopan hallinto on näiden hukuttama, eikä komissio ole antanut vielä yhtäkään vastausta. Komissio itse on nyt rikkomassa Euroopan lakia. Tämä on siis täydellinen sotku. Ehkä komission jäsen loppupuheenvuorossaan kertoo meille, miten tästä sotkusta selvitään. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavana Emma McClarkin. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Uh, the principle providing more and... Kiitos. Se periaate, että annetaan parempaa tietoa kuluttajille on ollut tässä etusijalla. Se on hyvä tavoite, mutta kun asia on edennyt parlamentissa, on käynyt mielenkiintoista keskustelua siitä, minkä kokoista tekstiä laitetaan purkkapakettiin ja onko Twix elintarvike vai ei. Olemme unohtaneet, mikä on tärkeää kuluttajille, mikä ei. Liikennevalonmerkintä on liian yksinkertaista näin. Yksinkertaisinkin tieto on, siitä tulee abstraktia ja tämä vaikeuttaa kuluttajien päätöksiä ja sillä on kielteisiä vaikutuksia perusruoka-aineisiin. Elintarvikkeiden liikennevalomerkinnät yksinkertaistivat asiaa liikaa. Ei yksi väri riitä tiedon antamiseen. Ihmiset haluavat tietää, mistä ruoka on peräisin ja haluavat tietää, onko siinä allergeeneja. Näin ne pystyvät parhaiten valitsemaan elintarvikkeita. He ovat mielestäni tarpeeksi fiksuja tämä pystytään tekemään, eikä heille pidä kertoa, mitä he voivat syödä ja mitä eivät. Kiitos kollegat ja sitten Boguslav Sonik, puolitoista minuuttia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 sisämarkkinoilla merkinnän yhdenmukaistaminen on äärimmäisen merkittävää, kuten myös vastavuoroinen tunnustaminen. Tällä hetkellä on olemassa erilaisia tulkintoja eri jäsenvaltioissa siitä, miten olemassa olevia yhteisön sääntöjä sovelletaan. Tämä luo ongelmia tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle ja kilpailulle. Olen hiukan huolissani tästä pakollisesta alkuperämerkinnästä tiettyjen tuoteluokkien kohdalla. Minä uskon, että jotkin jäsenvaltiot tukeutuvat protektionismiin ja asettavat kaupan esteitä sisämarkkinoilla. Alkuperämaan tulisi olla tiedon perustana kuluttajalle tiedotettaessa – sen varmistamiseksi, että kuluttajan ja valmistajan edut ovat tasapainossa. Tasapainoinen ravitsemus ja elämäntapa ovat nousseet esille näissä keskusteluissa. Elintarviketuotteiden merkinnät ovat yksi tapa tiedottaa kuluttajille, mutta on paljon muutakin, mitä voidaan tehdä. Voidaan lisätä tietoisuutta erilaisilla kampanjoilla. Minä vastustan tätä liikennevalokoodijärjestelmää, koska sillä voi olla myös vahingollinen vaikutuksensa ruokavalioon ja elämäntapaan. Viime kädessähän meidän on tehtävä ihmiset vastuullisiksi omista valinnoista. Kiitos ja sitten Karin yksi minuutti. Arvoisa puhemies, komission jäsen. Politiikan tehtävä ja Euroopan parlamentin tehtävä on oltava se, että eurooppalaisten elämänlaatua lisätään entisestään. Tähän kuuluu myös terve ympäristö sekä terveet ja turvalliset elintarvikkeet. Jotta ihminen voi eh, syödä turvallisesti, tarvitsee hän kuluttajana nämä tiedot. Me tarvitsemme polttavasti käytännöllistä velvoittavaa alkuperämerkintää, jotta kuluttajat voivat tietoisesti päättää, miltä alueelta ja mitä eh, ruoka- tai elintarvikkeita he kuluttavat ja käyttävät. Toisaalta me tarvitsemme myös ravintoaineprofiilit, koska ainoastaan ne takaavat sen, että kuluttajia ei voida huijata. Heille ei väitetä jonkin tuotteen olevan terveellistä, vaan todelliset terveen ruokavalion osatekijät näkyvät selvästi. Me tarvitsemme varmasti myös ravitsemuskasvatusta, sitä miten saa terveitä elintarvikkeita terveestä ympäristöstä ja myös riittäviin liikunta. Minuuton on Kiitoksia sitten edustaja Kurski, yksi minuutti. Dziękuję panie przewodniczący. Niecodziennie zdarza nam się debatować nad legislacją, która... Kiitos puhemies. Emme aina käsittele sellaista lainsäädäntöä, joka kiinnostaa kovasti äänestäjiä. On selvää, että kuluttajien valintoihin merkinnät vaikuttavat. Yksi asia, mikä on tullut esille lainsäädäntöprosessissa, on elintarvikkeiden alkuperämerkinnät. Merkintöihin on otettava maininta alkuperämaasta myös jalostettuihin elintarvikkeisiin. Ja ajatus siitä, että päävalmistus, pääainesosa olisi tärkeää, tämä on hyvä ajatus. Alkoholin liittyen olen sitä mieltä, että meidän pitäisi mainita ravintoarvo. Kyllähän kuluttajan pitää myös tietää, mistä vodka on tehty, perunasta vai vaikkapa banaanista. Ja kaikki olemme samaa mieltä siitä, että lainsäädännön pitää olla kuluttujen odotusten mukaisia, niin että huomataan pk-yritykset myös. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Bartolotsi, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat Euroopan parlamentilta, kuten tiedämme, pyydetään lopullista kantaa koskien kuluttajille suunnattua elintarviketietoa. Lainsäädäntö menettelynä tämä on ollut hyvin pitkä, ristiriitainen ja työläs prosessi. Kyseessä on harmonisoida oikeuden, yhteisön oikeutta koskien kuluttajille suunnattua tietoa niin, että vältettäisiin tietoja väärinkäsityksiä ja vaaroja terveydelle. Edustaja Sommer on esittelynyt tehnyt työn. Hän on täyttänyt monet vaatimukset ja sovitellut erilaiset kannat yhteen. Ei ole mitenkään sattumaa, että kansallisessa sääntelyssä mm, saadaan aikaan erilaisia järjestelmiä maasta toiseen vaihdellen, joka johtaa kilpailun vääristymiseen sekä tilanteisiin. Tarvitsemme nyt uutta lainsäädäntöä niin, että mukana on elintarviketeollisuus ja myös kuluttajat. Elintarviketeollisuuden on saatava aikaan selvyyttä koskien pakollisia tietoja, tietoja ja elinta- ja ravintoarvoja. Meidän on suojeltava teollisuutta kansainväliseltä kilpailulta. Yhä useamman kuulomme sellaisista elintarvikkeista, jo, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. La parola onorevole José Manuel. Kiitoksia Bartolozzi. Seuraavana Fernandes, puolitoista minuuttia. President, rotulagem dos produtos Kiitoksia puhemies. Elintarvikkeiden merkinnät ovat keskeisiä, että voidaan taata elintarvikesuverenisuus. Minä puollan selkeää tiedotusta kuluttajille, mutta kannatan myös vähempää byrokratiaa ja sääntelyn yksinkertaistamista, oikeusvarmuuden lisäämistä ja elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn parantamista unohtamatta pk-yrityksiä maanviljelijöiden suoramyynti, e, paikallisten tuottajien ja käsittelysten suoramyyntiä ei voida allistaa tälle sääntelylle. Tämä tyyppinen kauppa takaa moninaisuuden ja juurien säilymisen. On tärkeää tietenkin antaa tietoa kuluttajille, mutta olisi tehtävä ero normaalituotteiden ja alueellisten tuotteiden välille Komission ehdotus on liian holhova. Siinä pyritään enemmän suojelemaan kuluttajia kuin kertomaan heille tietoja. Kuluttaja on otettava valinnoissaan, mutta valinnan tekevät aina kansalaiset, eivät portugalilaiset lopeta paikallisten tuotteidensa kulutusta ja alueellisten leivonnaisten ja viinien kulutusta sääntelyn takia tarkistuksia ja, ja korjauksia on tehty siinä määrin, että olemme yhtä mieltä esittelijänä asiakirjan kanssa. Kuluttajat teo tarvitsevat teo paljon tietoja, mutta lopullinen valinta on heidän. Honorevole Fernandez, la parola. Kiitoksia. Edustaja Fernandez, seuraavana McKinnes puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitokset puhemies. Tässä puhutaan eh, kuluttajille tiedottamisesta ja tietysti tästäkin asiasta saamme parlamentissa paljon eh, tietoa. Ei niinkään se tieto, mitä saamme, vaan mitä sille teemme on se, jolla on merkitystä. Tässä mietinnössä on kaksi oleellista seikkaa. Ensinnäkin alkuperämerkintä. Meillä on sellainen olemassa naudanlihaa varten. Ehkäpä unionin ei olisi pitänyt sitä alun perinkään säätää, mutta kriisi siihen pakotti. Se on osoittautunut tehokkaaksi, toiminut hyvin. Kannatan sitä, että ennen kaikkea lihatuotteiden kohdalla on tarve alkuperätietoa tietoon kuluttajille niin, että he tietävät, mistä heidän ruokansa on peräisin. Ja ehkä saan siirtyä toiseen asiaan, jossa itse en oikein tietäisi minkä väristä valoa näyttäisin ehkäpä keltaista. Olen lukenut näitä tietoja liikennevalo GDA-merkinnöistä ja analysoinut tietoja äärimmäisen huolellisesti ja haluaisin ottaa esille muutaman seikan. Savukkeissa on terveysvaroitukset. Minä en polta, minusta varoitukset ovat hyvät en aio ruvetakaan polttamaan. Ne, jotka polttavat, polttavat huolimatta kaikista varoituksista, joita etiketeissä on. Varoita vain, että eivät nämä hoikenna, vähennä ylipainoa. Me tarvitsemme paljon syvällisempää keskustelua asiasta. Pitäisi kieltää vaikkapa autot, jotta saisimme enemmän liikuntaa, mutta tuskin sille tielle lähdetään. Tämä on vasta ensimmäinen käsittely. Monet seikat ovat äärimmäisen vaikeita ratkaistavaksi ja tässä vaiheessa. Me tarvitsemme syvällisempää käsittelyä. On saatava aikaan jotakin, joka on kaikkein soveltuvin ajatellen sitä tarvetta, joka tässä on, elintarvikkeita koskevien tietojen välittäminen kuluttajille. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Dorfman, puolitoista minuuttia. signor Presidente, geschätzte Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Kiitän esittelijä. Tehokas elintarvikkeiden merkintä on tärkeää. Kuluttajien on tietyt Tämä mitä he syövät, ja hänen on lyhyessä ajassa supermarketissa voitava tuon tiedon perusteella päättää. Mutta tiedon on oltava sellainen, ettei tarvitse olla elintarvikeinsinööri ymmärtääkseen asian. Kohderyhmämme on aivan toinen. Ei sellainen, joka jo tuntee loistavasti elintarvikkeiden turvallisuustekijät terveystekijät. Eräs seikka on äärimmäisen tärkeä. Nuo käsityönä valmistetut tuotteet ja ennen kaikkea maataloustuottajien suoramarkkinointina myymät tuotteet, ne eivät useinkaan ole sisältönsä suhteen standardoituja. Esimerkiksi marmelaadit, erilaiset mehut, niissä voi olla eriäviä sokeripitoisuuksia ja silloin tällaista tiukkaa sokerimäärä lukua ei voida noin vain esitä. Me olemme työskennelleet viime vuosina, jotta olisimme voineet lyhentää tuotteiden tietä tuottajilta kuluttajille ja tämä kokonaistekijä on maataloustuottajille äärimmäisen tärkeä. Lisäksi olemme antaneet maaseudun kehittämiseen paljon rahaa juuri tällaisen edistämiseen, suoramarkkinoinnin edistämiseen. on hyvin tärkeää ottaa huomioon tämä suora suhde maataloustuottajan ja kuluttajan välillä. Pyydän siis äh, kollegoja tukemaan niitä tarkistuksia, jotka pyrkivät löytämään järkevän ratkaisun tällaisille elintarviketuotteiden myyjille. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Seber, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. On kiistämätöntä, että Euroopan unionissa on terveysongelmia, on kiistämätöntä, että kuluttajien edun on oltava keskeinen ja on yhtä lailla kiistämätöntä, että elintarvikkeet eivät ole mikään normaali kauppatavara, vaan jotakin sellaista, jota me syömme, nautimme annamme kehollemme. Siksi on selvää, että on oltava äärimmäisen huolellinen, kun puhutaan elintarvikkeista ja niiden merkinnästä ja myös äh, varovaisuusperiaate, joka sopimuksiin on äh, ankkuroitu, pitää saada näkymään. On kuitenkin sinisilmäistä uskoa samaan aikaan, että tällä elintarvikemerkinnällä saadaan kaikki nämä ongelmat ratkaistua. Katsotaanpa Amerikkaan päin, siellä on paljon ylipainoisia ihmisiä ja siellä on kaikkein tiukin elintarvikemerkintä lainsäädäntö. Siksi täytyy pohtia, miten Euroopassa asiaan voitaisiin suhtautua. Siksi uskon, että tämä äh, liikennevalomalli ei niinkään johda tavoitteeseen, koska se on enemminkin harhaanjohtava. Tällainen GDA-järjestelmä, jota on ehdotettu, voi hyvinkin välittää ne tiedot, joita tiedoista kiinnostunut kuluttaja tarvitsee voidakseen tehdä päätöksensä oikein. Kolmanneksen uskon, että alkuperämerkintä on juuri elintarvikkeiden kohdalla tärkeä. Useimmat kuluttajat haluavat nimenomaan tietää, mistä ruoka, elintarvikkeet ovat peräisin ja missä ne on valmistettu. Ja neljänneksen nämä terveysväittämät pitää todella perustella perustella tieteellisesti, jotta kuluttajan päätökseen voidaan niillä lähteä vaikuttamaan. Vielä viimeinen pyyntö komission jäsenelle. Komission jäsen, me odotamme edelleenkin komissiolta ehdotusta EFSAn rahoituksen. EFSA on ainoa viranomainen, jolla ei ole rahoitusta riittämiin tämän alan toimintaan. Pyydän ottamaan tämän asian huomioon. Kiitoksia. Grazie, onorevole Ora Apriamo. Kiitoksia edustaja Sieber. Nyt aloitamme menettelyn ilman puhujalistaa. Olemme saaneet erittäin paljon puheenvuoropyyntöjä. Emme voi niitä ottaa enempää vastaan, millä täällä on jo melkein 15 puheenvuoropyyntöä. Ja että pysymme aikataulussa, niin pitää vähän katsoa, mitä voimme tehdä. Ensimmäisenä puheenvuoro Anja Vesperperille. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Präsident. Die positive Nachricht Kiitokset puhemies. Tämän päivän myönteinen viesti on, että uudella lainsäädännöllä me saamme yhtenevän velvoittavan ravintoarvomerkinnän, joka viittaa sataan grammaan tai millilitraan ja luo siten vertailtavuutta. Ravintoarvo sisällön perusteella kuluttaja saa tiedot ja voi tehdä valistuneen ostopäätöksen. Minun äh, ajatuksenani on nimenomaan valistunut kuluttaja, joka tietää mitä hän ostaa, ei halua mitään jäljitelmiä, jotka johtavat tietoisesti harhaan, liima, kinkut, vaniljajugurtit, joissa ei edes ole vaniljaa. Nämä ovat esimerkkejä juuri tuosta. Kaikki tällaiset jäljitelmät on merkittävä vastaavalla tavalla. Olen iloinen siitä, että huomenna täällä voimme antaa selvän merkin neuvostolle siitä, miten kaikki olemme yksimielisiä paremman merkinnän tarpeesta. Minusta on kyse tiedottamisesta, ei holhaamisesta. Siksi vastustan liikennemerkkimallia. Ei ole olemassa epäterveellisiä elintarvikkeita, on olemassa vain eh, epäterveellistä, epätasapainoista äh, ravintoa. Minä olen iloinen siitä, että todennäköisesti äänestämmekin huomenna tuon GDA-merkinnän suuntaisesti. Kiitoksia. Kollegi, se voi, äh, volete partecipare al Hyvät kollegat, jos haluatte osallistua keskusteluun, teidän on pitäydyttävä minuutin puheenvuoroihin, muuten emme onnistu tässä liikennevaloista puheen ollen laitanpa punaisen valon päälle heti, kun minuutti on umpeutunut. Edustaja Tabaji. Kedves kollegák, a fogyasztóknak tud... Hyvät kollegat, kuluttajien on voitava tietää, mitä he syövät. Siksi me kannattamme tällaista hybridijärjestelmää, tietojen ja värien yhdistelmää Unkarin alan järjestöt ovat sitä mieltä, että tällainen yhteisjärjestelmä, missä on käytössä tiedot ja värit, on selkeä ja sen avulla vältetään väärinkäsitykset ja kuluteen hämääminen ja kuluttajat voivat valita terveellisiä elintarvikkeita. Mitä tulee näihin muihin asioihin, pakollis, Sia merkintöjä pitäisi soveltaa vain joihinkin äh, tuotteisiin. Olemme yhtä mieltä tästä, olemme yhtä mieltä myös tästä mahdollisimman laajasta alkuperämaa määräyksestä, mitä tulee le- hedelmiin, kalaan ja lihaan äh, ja jalostettuihin tuotteihin, niihinkin näitä olisi sovellettu huomattava. Ordi. Seuraavana Giovanni Lavia. Suo minuuton. Minuutti aika ei sen enempää. President. Selvä puhemies. Tälle parlamentille on kaikkein tärkeintä taata turvalliset elintarvikkeet kuluttajille, joiden elintarvikkeita, joiden alkuperä on tiedossa. On myös tärkeää, että saadaan äh, kuluttajille tietoa ravintoarvoista äh, asianmukaisten merkintöjen kautta selvät ymmärrettävät merkinnät voivat vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin ja johdattaa heitä terveellisempien elintarvikkeiden piirien, joiden lähtö, alkuperä on selkeä. Haluaisin, että jäsenet tutkivat tarkkaan tarkistuksen, jonka 40 edustajaa on jättänyt. Kyseessä on tarkistus 351. Olisi tärkeää, että kuluttajat tietäisivät, mistä raaka-aineet ovat peräisin, eikä tämä pätisi ainoastaan joihinkin maataloustuotteisiin, vaan myös yhden ainesosan jalostettuihin tuotteisiin, joissa on maataloustuotteen lisäksi yksi muu aine. Previs. Kiitoksia seuraavana edustaja Ritz. Si, si, ei skriittää, ei skriittää. Hyvä edustaja, olette täällä listalla per cortesia. Eh sì, eh, Abbiamo leggere... il diritto di sapere lei, se lei ci dà la parola o meno. Lei ci dia... Haluaisin puhuja listaan, kuten muutenkin tehdään. Popolaari. EPP, ryhmän nimissä Korratsa Bill, sitten Nikulescu, sitten Arsenis, Sarbu. No. Poi c'è per l'Alde, Mrs. Riz. Aldelta. Dando la parola. Poi... Riz jolle annan puheenvuoron. EFD. Rossi, Mr. Pasca e per i non iscritti Mr. Obermeier. Queste sono le richieste che ho avuto. Tällaiset eh, puheenvuoropyynnöt olen saanut. Ravaris, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Kaksi asiaa tähän asetukseen liittyen. On hyvin tärkeää, että huomenna voimme äänestää pakollisen alkuperämerkinnän puolesta. Tämä koskee monia tuotteita, kuten laudan eh, lihaa, jota ei ole jalostettu, ja kalaa, hedelmiä, vihanneksia. On tärkeää, että täällä pystytään myös suojaamaan niitä pk-yrityksiä, jotka innoivat, lyövät, luovat työpaikkoja ja näin päästään eroon näistä tarpeettomista mm, ajatuksista, kuten artiklan 14 ravinto arvo maininnoista. Tämä olisi ihan tarpeettoman kallista ja sitten lopuksi haluaisin sanoa komissiosen Dallille, että haluaisin tietää, mitä ajatellaan tarkastuksesta 205. Rova Grostet puhui sitä pitkään ja siinä pitäisi puhua sellais, mainita sellaiset eläimet, jotka on teurastettu uskonnollisen rituaalin mukaisesti. Tämä olisi kyllä kielteistä tälle sektorille. Haluaisin tietää, mitä komissio ajattelee tästä tärkeästä asiasta. Kiitos. Mrs. Eh, Rossach. Edustaja Rossach. Um, den europæiske forbruger er mig. Og jeg vil vide... Euroopan kuluttaja olen itsekin. Haluaisin tietää, mitä panen suuhuni. On mukavaa, että voin omassa maassani lukea, mistä elintarvikkeeni tulevat. Tarvitsemme avoimen käsityksen ostamistamme elintarvikkeista ilman, että meidän, että olemme kemistejä tai agronomeja. Meidän on saatava selkeät tiedot 100 millilitraa tai milligrammaa kohti. Tilastot osoittavat, että kuluttajat etsivät juuri näitä tietoja. Meidän ei pidä hämätä kuluttajia liiallisella informaatiolla. Muuten kuluttajat eivät tiedä kuinka käyttäytyä. Tässä on kyseessä tuhannet työpaikat Euroopassa. Emme voi mm, sallia, että ne menetetään. Seuraavaksi Koratsa Bild. Min vision är att stärka konsumentkraft. Minun visioni on vahvistaa kuluttajien valta niin, ettei rasiteta PK-yrityksiä lisäbyrokratialla. Siksi vastustan kaikenlaista harhaanjohtavaa merkintää. Tämä kaikki pelottaa ihmisiä eikä kunnioita sitä, että meillä kaikilla on erilaisia terveysvaatimuksia ja elämäntapoja. Minä kannatan näitä lihamerkintöjä ja komission käytännön ratkaisuja. On olemassa kaksi eri vaihtoehtoa. On voitava joko osoittaa, mitä aiotaan syödä, tai voidaan vahvistaa valinnan mahdollisuutta antamalla lisää tietoa. Minä kannatan sellaista, mihin on tieteelliset perusteet ja mikä on joustava. Elintarvikealan on kannettava oma vastuunsa ja oltava itse mukana tässä parannusprosessissa. Yhdessä on toimittava ja ymmärrettävä, että ruoka on myös omalla tavallaan terveysongelma ja siihen on puututtava yhdessä. Kiitoksia. Grazie onorevole Corazza Bildt. La paro. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Arsenis. Και εγώ υποστηρίζω τη χρωματική σήμανση. Kiitos puhemies. Minä puollan pakollisia merkintöjä, mutta haluaisin puhua toistakin seikasta. Jatkuvasti joka tunnin aikana tuhotaan sademetsiä 300 000 jalkapallokentän edestä, jotta tuotettaisiin palmuöljyä, jota löytyy sitten meidän elintarvikkeistamme, mutta tästä ei kerrota kuluttajille. Eli kolme tarkastuksen puolesta pitäisi äänestää. Näin palmuöljymerkintä tulisi pakolliseksi. Näin kuluttajat eivät osallistuisi sademetsien tuhoamiseen tietämättä edes siitä. Ja tämä metsien tuhoutuminen tuhoaa ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta. Jos Suomen äänestätte, voitte äänestää sen puolesta että ihmiset voivat itse kantaa vastuun ympäristöpäätöksistään. Kiitoksia seuraavana jäsen Obermeier. Puhemies, kolme miljoonaa eurooppalaista koululaista on ylipainoisia ja vuosittain heidän osuutensa kasvaa. Ylipainoisuus aiheuttaa kroonisia sairauksia ja siksi on tärkeää, minkälaista ravintoa me nautimme. Me olemme sitä, mitä me syömme. Kuluttajien edun mukaisesti tarvitaan kuitenkin johdonmukainen elintarvikemerkintä, joka tuo esille tietyt valmistusaineet. Minusta on hyvä ajatus, että kuluttaja voi nopeasti saada käsityksen tuotteen rasva, sokeri ja suolapitoisuudesta, mutta oleellista on on myös vastuu raaka-aineiden alkuperästä. On tärkeää, että joku kantaa vastuun siitä, mistä valmiin tuotteen raaka-aineet ovat peräisin. Ja tässä yhteydessä on luonnollisesti tärkeää, ottaa esille tämä herkkä kaupan ala. Ja sen on vedettävä johtopäätöksensä, on seurattava jotakin seuraamuksia niille, jotka tietoisesti huijaavat kuluttajia ja antavat vääränlaisia tietoja tuotteen valmistusaineiden alkuperästä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Klaas. Me puhumme tänään tiedosta tiedottamisesta ja tieto välitetään tietysti napin painalluksella ympäri maailmaa nykypäivänä. Ei tässä tiedon pulaa ole. On saatava ennemminkin oikeaa, osuvaa tietoa. Yksi asia on varma. Elintarvikemerkintä ei voi olla mikään tae tasapainoisesta ravinnosta. Se tiedetään. Tieto on välitettävä perheissä, koulussa. Perustiedot ovat tarpeen ja tieto on saatava elintarvikemerkinnäksi niin, että sitä voi soveltaa omaan ruokavalioon. Tällaiset äh, ihmeelliset merkinnät eivät kuulu. valot, jotka voivat samanaikaisesti olla vihreitä ja punaisia, ettei alhainen rasva ja liika suola sulje toisiaan pois, eivät myöskään auta kuluttajia millään tavalla. Tämä kaikki ei sovi enää tähän aikaan. Meillä on Eiffelin alueella meijeri, joka kerää maitoa juustoihinsa kolmen valtion alueelta. Missä silloin on alkuperämaa? Tietysti kuluttajien huijaaminen on saatava päättymään. Tällainen juustojäljitelmä on selvästi sellaiseksi merkittävä ja elintarvikelisäaine ja lihaliima, liimalla muodostettu kinkku ei saa olla kinkkuna myytävänä. Minä kannatan esittelijän näitä koskevia ehdotuksia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Sarbo. Onorevole Sarbo. Edustaja Sarbo. No ne presente, onorevole Sarbo. Hän ei ole. Eikö hän ole paikalla? Number 638. Numero 638. No. Okei. Okay. Andiamo avanti. No sitten menemme eteenpäin. Edustaja Edith Estrella. Presidente, uma boa rotular. Puhemies, Kiitos. Elintarvikkeiden hyvä merkintä on hyvin tärkeää. Siinä pitää olla tieto myös alkuperä paikasta ja sokeri ja suola pitoisuuksista ja rasvapitoisuudesta pitää antaa selvää tietoa, joka on selkeästi havaittavissa ja tehokasta. Siinä pitää mainita ainoastaan kaikkien oleellisimmat asiat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pitäisi sulkea pois jotain perinteisiä tuotteita. Ne liittyvät joskus joidenkin tiettyjen Euroopan alueiden perinteiseen kulttuuriin. Viinin osalta olen sitä mieltä, että sekin tarvitsee poikkeuksen kahdesta syystä. On olemassa erityisasetus, joka koskee sitä, eikä siinä ole myöskään sokeria tai rasvaa, vaan alkoholipitoisuus on jo nykyään määritelty. Ja nykyään suositellaan punaviinin käyttöä ja uudet merkit vain vaikeuttaisivat tilannetta. Kiitoksia sitten edustaja Rossi. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Kiitoksia puhemies, kollegat. Ei minua pelota alkuperän merkitseminen tuotteille, joita perheemme kaikki kuluttavat. Kuluttajille on annettava valinnan vapaus. Hänellä on oikeus tietää, mitä hän ostaa, mitä tuotteen sisällä on, mistä aineet tulevat. Tarvitaan välineitä, joiden avulla kuluttajat voivat tehdä harkitut kuluttajapäätökset. Tässä mielessä tietoinen ostopäätös on ensimmäinen askel kohti terveellistä ruokavälillä. Meidän on oltava tietoisia siitä, että taloudellista syystä monet yrityksestä eh, eh, eh, eivät halua kaikkia tietoja, mutta lainsäätäjän on, on pantava kuluttajien etusijalle. Meidän ei pidä tehdä eroa hyvien ja huonojen elintarvikkeiden välillä, vaan meidän on annettava kuluttajille välineet tehdä päätös niin, että he itsenäisesti voivat tehdä tietoiset päätökset. Pohjoisen liitto on aina puoltanut laadukkaita tuotteita, lähituotteita. Se on paremman elämänlaadun ja elintarvikkeiden ja ruoan perusteella. Pyytäisin edustajia puhumaan hieman hitaammin. Muussa tapauksessa meidän erittäin hyvillä tulkeilla on suuria vaikeuksia. Eh, la parola onorevole Niculescu. Edustaja Niculescu. Președinte, subiectul de culori pare să fie cel mai... Kiitos puhemies. Tämä liikennevalo merkintä vaikuttaa nyt kaikkein polemisimmalta tänä päivänä. Se on ehkä hyvä, mutta kuitenkaan tehokas ja mielestäni vaarallinen jopa. Ei tarkoita nyt tällä sitä, että pitäisi antaa tietoa kuluttajille. Tietysti sen pitää olla etusijalla, mutta ei pidä kuitenkaan ajatella, että on hyviä tai huonoja elintärkeitä, vaan joitain elintärkeitä voidaan käyttää liikaa ja olisi mahdollista käyttää elintärkeitä vähemmän ja tällä voisi olla myös hyvin suuria vaikutuksia teollisuuteen, Voin myös yhteen siihen, mitä Rova Grostet sanoi liittyen eh, rituaaliteurastuksessa tuotettuun lihaan ja sitten nämä käsin valmistetut tuotteet, jotka mainittiin, tämäkin on tärkeää. Ja lopulta 351 tarkistusta Puolaan, jonka John Laja mainitsi. E, chcel by som úvodom oceniť prácu pani spravodajkyne renate sommer ktorá sa v príprave. kiitokset puhemies aluksi haluaisin kiittää renate sommerin tekemää työtä. hän on keskittynyt siihen miten komission ehdotusta voitaisiin parantaa. Jos me haluamme ottaa esille ravintoarvon, on keskityttävä ennen kaikkea siihen, että tiedot ovat ymmärrettäviä. Niiden on oltava myös verrattavia. Lisäksi on otettava huomioon niiden ymmärrettävyys. Perustietojen on määrä olla pakkauksen etupuolella. Ja muut lisämerkinnät voidaan laittaa myös tuotteen toiselle puolelle. Lisäksi tuosta objektiivisuudesta tarvitaan oikeat tiedot alkuperästä ja luettavuuden suhteen tekstin koko sellaisena kuin komissio on ehdottanut ei suinkaan riitä. Kuluttajan on ensisilmäyksellä voitava havaita, mitä tuotteessa on, ja alkuperämerkinnän osalta tilanne ei mielestäni ole vielä riittävän ratkaistu. Usein tämä toimii niin, että ostetaan halpoja tuotteita monista eri maista ja nämä valmistusaineet sekoitetaan. On olemassa erilaisia merkintöjä, salamia, makkaraa ja niin edelleen. N:o. Kiitoksia sitten edustaja Panjo. President, monsieur le commissaire. Hyvä komission jäsen. Kyseessä on äärettömän tärkeä aihe, kuluttajan suoja. Hiljattaiset tutkimukset osa, tai kyselyt osoittavat, että elintarviketurvallisuus on eurooppalaisten silmissä huonontanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kolmasosa kuluttajista on epäluo, suhtautunut epäluottavaisesti elintarvikkeihin. Jos nyt tarvitaan merkintöjen yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, se on velvoite meille, jotta voimme suojella kuluttajia paremmin. Haluaisin käsitellä kahta asiaa värikoodeista. Kannatamme värikoodeja, mikäli niihin liitetään ravintoarvo, viitteet prosenttimääränä ilmaistuna. Vastustan pakollisia ravintoarvoilmoituksia viinejä ja alkoholijuomia vastaan. Tarvitsemme sääntelyä alkoholijuomia varten seuraavan kolmen eikä viiden vuoden aikana, niin kuin komissio ehdottaa. Tämän halusin tuoda esille, hyvä puhemies ja hyvä komission jäsen. La parola, Kiitoksia. Edustaja Nikolasik seuraavana. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený Kiitos puhemies. Puhemies, hyvät kollegat, kollegat haluaisin ensiksi kiittää Renate Sommeria hänen tekemästään vaikeasta työstä liittyen tähän asetusehdotukseen. Se on hyvin tärkeä juridinen teksti, jos ajatellaan eurooppalaisten terveyttä. Moni sairaus johtuu huonosta ravinnosta ja sen takia tässä pitää toimia systemaattisesti. Kuluttajille on annettava selvää tietoa, mutta heidän on kuitenkin tehtävä itse päätöksensä. Meidän tehtävämme on kertoa kuluttajille, mitä he syövät, ei mitä heidän pitäisi syödä. Ja siksi liikennevaro järjestelmä on vain pinnallinen eikä hyvä. 80 prosenttia elintarviketuottajista on pieniä keskisuoria yrityksiä, eikä niille pidä antaa liikaa hallista takaa. Kiitoksia sitten komission jäsen John Dalli vastausta varten. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable member. Puhemies, arvoisat jäsenet, Haluaisin kiittää teitä tästä eläväisestä ja mielenkiintoisesta keskustelusta, jossa kävi ilmi niin vahvoja näkemyksiä ehdotuksen monista eri seikoista. Totta kai komissio ottaa nämä näkemykset huolella huomioon. On joitakin seikkoja, jotka meidän kannaltamme ovat ratkaisevia kuluttajaa ajatellen. Esimerkiksi tiedon saatavuus allergeeneista ja ravintoa katsemusmerkintä ja jäsenvaltioiden lisämerkintämahdollisuus mitattavat kriteerit luettavuutta varten sekä tasapainoinen tieto ajatellen kuluttajan terveyttä. Haluan jälleen kerran ilmaista vahvan tukeni näille ravitsemusprofiileille ja korostan sitä, että emme millään tapaa ole lopettamassa minkään elintarvikkeen valmistusta. Tämä työ tehdään täysin avoimella tavalla. Komissio ei voi hyväksyä tämän väitteen poistamista. Ehkä voin nyt reagoida joihinkin näistä täällä esille nousseista seikoista. Herra puhemies, EFSAn rahoituksesta voin todeta, että tällä hetkellä me työskentelemme ei-lainsäädännöllisen kertomuksen parissa. Sen on määrä olla valmis kesän jälkeen ja se ilmaisee, mihin suuntaan olemme tässä mielessä menossa. Sitten innovaatioista. Uskon, etteivät meidän ehdotuksemme mitenkään ole innovaatioita estäviä. Minä ja koko komissio kannatamme innovaatioita, toimimme niiden puolesta, mutta me kannatamme vastuullisia innovaatioita. Me haluamme innovaatioita, jotka toimivat kuluttajien hyväksi. Me haluamme innovaatioita, jotka toimivat kuluttajien terveyden hyväksi. Ja sitten terveysväittämistä, terveysväittämädirektiivistä. Minun on todettava, että artiklassa 13 meillä oli noin 44 000 terveysväittämäanomusta jäsenvaltioilta. Kun pyydämme jäsenvaltioita perustelemaan näitä väitteitä ja esittämään ne uudelleen määrä putosi huomattavasti. Tämä osoittaa mielestäni, mikä on se eh, huoleton tapa, pinnallinen tapa, jolla väittämiä tehdään ja miksi meidän on tärkeää valvoa näitä väittämiä, joita tehdään, kuten sanoin, markkinointikeinona tuotteen myymiseksi. Tämä on itse asiassa myöhästyttänyt tätä prosessia. Myös tämä volyymi on myöhästyttänyt, mutta me työskentelemme nyt tämän ensimmäisen paketin parissa. Ja se on viety jo päätökseen ja tullaan julkaisemaan ja EFSA tulee nyt valmistelemaan myös tämän toisen paketin, joten prosessi on käynnissä. Toisaalta artikla 14 periaatteella meillä on on jo 50 väittämää, jotka on arvioiti. Ja päätetty puolesta tai vastaan komissiossa. Joten työ edistyy, vaikkakin tämä on ollut jossain määrin myöhässä, mutta työ jatkuu. Haluaisin tehdä myös vielä kommentin vaikutusten arvioinnista ja todeta, että komissio on tukenut tätä prosessia kuullen myös monia osapuolia ja tehden arvioita näistä eri optioista. Useiden tarkistusten vaikutus, jota te olette tänään esittänyt ja aikaisemminkin liittyen ylimääräisiin merkintöihin, sitä ei ole nyt otettu mukaan, koska paremman säätelyn pohjalta meidän täytyy aina tehdä vaikutusten arviointi. Haluaisin päättää puheenvuoroni kiittämällä Renata Sommersia ja kaikkia jäseniä heidän osallisuudestaan. Ja komission luettelo komission kannasta näistä tarkistuksista on annettu parlamentille. Kollegis. Kiitoksia paljon arvoisa komissaari ja myöskin kollegat, jotka käyttävät puheenvuorot. Sitten siirrymme suulliseen kysymykseen, joka koskee Euroopan unionin tilastotietojen laatua ja komission tarkastusvaltuuksien lisäämistä Eurostatin kautta. Annamme puheenvuoron ensimmäiseksi edustaja Otmar Karasille. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Herr Präsident, Herr Kommissar. Puhemies, komissio